jotta voitaisiin suojata kansalaisten terveyttä ympäri Euroopan unionin. Kiitos. Grazie, komissario. Kiitoksia komission jäsen. Olemme saaneet päätöslausumaehdotuksen tästä ja päätämme keskustelun. Näin äänestys on huomenna kello 12. Seuraava kokous huomenna 12.5. kello 9 lähtien. Ja estyslista on teille annettu. Se on internetissä saatavilla EP-parlamentin sivuilla. Näin kokous on päättynyt.